M. Niedermüller. Ah oui, je vais, je vais ajouter que M. Niedermüller n'est pas là. Ouais. Voilà. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on va commencer déjà. Hyvää huomenta, kollegat. Aloitellaanpa pikkuhiljaa. Ensinnäkin haluaisin pahoitella Od Moraisen puolesta. Hän ei päässyt tänään paikalle valiokuntakokoukseen. Hänellä oli pieniä terveysongelmia. Ja joitakin muutoksia esityslistaan. Tässä on yksi uusi kohta, 7.1, ja siinä kerrotaan sitä, että miten ollaan edetty, edistytty kolmikantaneuvotteluista liittyen direktiivi hankkeeseen syyttämisolettamaan ja oikeutta olla läsnä rikosoikeuden käynneissä koskevien tiettyjen näkökohtien vahvistamisesta. Sitten kohta viisi jossa keskustellaan EUn ja Turkin yhteistyöstä turvapaikka-asioissa sekä muuttoliikkeeseen EUn ulkorajan valvontaan liittyvissä kysymyksissä. Tätä lykätään, koska äh, Stervette on Turkissa nyt ja hän ei päässyt paikalle. Ja Niiden Müller on myöskin äh, matkalla vielä, joten hänen kohtaansa myöskin lykätään. Ja jos ei ole muita muutosehdotuksia, niin hyväksytään esityslista tällaisenaan. Ei näytä olevan sanottava, joten hyväksytään esityslista. Ja mainitsen myös, että kroatin ja iirin kielistä tulkkausta ei valitettavasti tänään ole saatavilla. Ja sitten muutamia tiedotusasioita esittelijöiden valinta. Alessandra Mussolini on valittu esittelijäksi asian, joka liittyy strategisesta, strategiseen eh, yhteistyöhön rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Ja yhteistyö siis koskee yhdistyneitä arabien kuntia ja Europolia. Ja Lorenzo Fontana on valittu esittelijäksi asian, joka koskee operatiivista ja strategista yhteistyötä Bosnia-Herzegovinan ja Europolin välillä. Makovein ryhmä on muuttunut, joten LIBE-asiat, joita hän käsitteli, tai joista hän oli varjoesittelijä, ne on uudelleen jaettu. Ja huomatkaa, että Barbara Matera on uusi esittelijä jo asiassa, joka liittyy eurooppalaisen syyttäjävirastoon ja asetusehdotukseen. No, sitten kysytään, että hyväksytäänkö valiokunnassa tämä uusi esitys koordinaattoreiden esittämisestä. Hyvä, hyväksytty. No sitten 30.9.2015 Koreper on hyväksynyt nämä tekstit, jotka liittyvät yksinkertaistettuun menettelyyn. Ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen artikla 50.2. Ja seuraavat ehdotukset on tehty. Ensinnäkin ehdotus parlamentin ja neuvoston päätökseksi, ja kumotaan tiettyjä kohtia vapauden, turvallisuuden, oikeuden alueeseen liittyen. Ja sitten ehdotus parlamentin ja neuvoston päätökseksi, ja kumotaan tiettyjä määräyksiä poliisi- ja oikeusalan yhteistyön rikosasioissa liittyen. Ja sitten ehdotus parlamentin ja neuvoston asetukseksi kumotaan tiettyjä määräyksiä liittyen poliisi- ja oikeusalan yhteistyöhön rikosoikeusadoissa. Ja esittelijä näissä kolmessa asiassa on Claude Moraes ja äänestys toimitetaan parlamentissa 24.11. Ja tänään kello 15 meillä on koneäänestys, joten ottakaa sähköiset äänestyskortit mukaan iltapäivällä. Sitten kohta neljä esityslistalla. Marta Sika on täällä komissiosta, sisäasioiden osas, pääosastolta. Ja aivan kuten sanoin, herra Matias Rut ei päässyt tänään mukaan tänne, koska hänen pitää olla Turkissa. Joten annan Rova Siganille puheenvuoro. Hän on ollut jo mukana koordinaattoreiden kokouksessa, joten jatketaan tästä. Thank you very much and uh, good morning. Kiitoksia. Hyvää huomenta arvon jäsenille. Haluaisin kiittää teitä kovasti siitä, että annatte komissiolle mahdollisuuden keskustella toimeenpanon toimeenpanosta ja toimenpiteistä, jotka liittyvät muuttoliikeagendaan. Ja katsomme, miten maahanmuuttokriisi on kehittynyt. Luvut puhuvat omaa kieltään. Lähdetäänpä niistä liikkeelle. Maahantuloluvut tammikuusta tähän päivän asti ovat 750 000 henkilöä. Tämä agenda hyväksyttiin toukokuun puolivälissä ja siitä lähtien olemme pyrkineet löytämään koordinoidun yhteisen eurooppalaisen ratkaisun tähän maahanmuuttokriisiin, turvapaikkakriisiin. Ennen kuin lähden kertomaan teille, mitä olemme saaneet agendan osalta aikaan, kertoisin hieman itse kriisistä. Ensinnäkin geopoliittinen konteksti joka on johtanut nykykriisiin. Varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Syyrian ja Libyan tilanne tuskin muuttunee lähitulevaisuudessa, joten tämä kriisi ei lopu lyhyen eikä perustu tiettyyn hätätilanteeseen. Siviiliväestön siirtyminen Syyriasta jatkuu ja todennäköisesti myös Afganistanista lähtevien määrä nousee maan turvattoman tilanteen takia. Kriisi keskittyy lähinnä keskiselle välimerelle. Siellä, sieltä on tullut vuoden alusta 600 000 henkilöä. Huippu saavutettiin kesä-heinäkuussa ja luvut alkoivat laskea elokuussa. Suurin osa henkilöistä tulee Eritreasta, Sudanista, Somaliasta ja niin edelleen. Tänään alkaa Valletan huippukokous. Ja uskon lujasti, että tässä kahden päivän huippukokouksessa onnistutaan löytämään hyviä konkreettisia ratkaisuja sille, että voimme jatkaa ja parantaa yhteistyötämme Afrikan maiden kanssa. Valletan huippukokous on tärkeä Afrikan maiden kanssa, mutta se ei ole mitenkään alkusysäystöille, vaan se perustuu yhteyksiin ja toimiin, joita olemme harjoittaneet afrikkalaiskumppaneidemme kanssa jo olemassa olevien alueellisten ja kahdenvälisten prosessien, kuten Rabatin ja Kartumin prosessien puitteissa. Eli Tämä ei ole alkua, mutta korostan, että tässä todella pyritään kumppanuuden ja omistajuuden hengessä löytämään ratkaisuja ja osoittamaan konkreettisin keinoin, mitä voimme yhdessä tehdä tulevina kuukausina. Kuten kaikki tiedämme, kriisin fokus on siirtynyt viime aikoina itäiselle Välimerelle. Sen kautta on vuoden alusta tullut 140 000 henkilöä ja alueeseen kohdistuu valtavaa painetta. Toiminnassaan komissio on keskittynyt näihin kahteen kriisin vaiheeseen ja ehdotamme tai ehdotimme täytäntöönpanopaketteja touko- ja syyskuussa. Ensinnäkin ihmisten pelastaminen merellä ja 160 000 henkilön uudelleen sijoittaminen Kreikasta ja Italiasta hyväksyttiin. Meillä oli täällä valiokunnassa lokakuussa keskusteluaiheesta 23. syyskuuta annetusta kertomuksesta ja keskustelimme prioriteeteista. Ja nyt kerron teille tiedonannosta, joka hyväksyttiin 14. lokakuuta, jossa kerrottiin, miten täytäntöönpano näiden toimien osalta on onnistunut. Operatiivisesti tärkeimmät elementit ovat nämä järjestelykeskukset, hotspotit, ja tällaiset hätäsiirrot. Tämä kaikki on hyvin tärkeää, jotta voidaan yhteisesti hallinnoida kriisiä. Lampedusan järjestelykeskus toimii nyt täysin ja uusia järjestelykeskuksia on otettu käyttöön Italiassa ja Kreikassa. Kreikassa Lesboksen järjestelykeskus saadaan pian käyttöön. Kapasiteettia on neljään muuhun keskukseen esimerkiksi Samuksella ja Kioksella. Ja ne on tarkoitus saada käyttöön marraskuun loppuvaiheessa. 105 henkilöä on sijoitettu uudelleen Italiasta ja 30 henkilöä Kreikasta. Eli nyt on otettu ensimmäinen askel kohti oikeaan suuntaan, mutta tähän on saatava lisää vauhtia. Nyt on aika alkaa täytäntöönpanna toimenpiteitä. On puhuttava tähän kokemukseen liittyvistä haasteista. On myös heikkouksia, joita olemme havainneet, mutta ne liittyvät myös siihen, että olemme vasta prosessin alkumetreillä. Meidän on otettava opiksemme, tunnistettava edessämme olevat haasteet ja todella paneuduttava näihin kysymyksiin. Mitkä haasteet ovat? Ensinnäkin ensi, ensimmäisessä paikassa tapahtuva rekisteröinti, siihen liittyvät toimet jäivät varsin vähäiselle tasolle. Ja tiettyihin pyyntöihin vastataan hyvin matalalla tavalla, vain 43 prosenttia Hotspot-järjestelykeskusten käyttöönotto nopeasti on tärkeää, jotta voidaan rekisteröidä henkilöitä ja saada tämä uudelleen sijoittaminen käyntiin. Ja varmasti aktiiviset toisen, toimemme johtavat siihen, että pääsemme eteenpäin marraskuun loppuun mennessä, aivan kuten Euroopan neuvosto on pyytänyt. Tämä on tärkeä viesti teille, mutta haluamme katsoa myös pidemmälle. Tiedätte, että olemme ehdottaneet kriisi uudelleen sijoittamismekanismia. Ja tämä vastaa toiveisiinne ja pyyntöihin. Parlamentti toimii tässä yhteispäättäjänä ja on selvää, että tästä keskustellaan mahdollisimman pian. Mitä muita keinoja on tukea jäsenvaltioita? Lokakuun tiedonanto noudattaa syyskuun tiedonannon rakennetta ja kerron teille hieman muista keinoista, Ensinnäkin läsnäolomme merillä tulisi lisätä Frontexin Poseidon ja Triton operaatioiden resursseja. Nyt kannustetaan jäsenvaltioita antamaan lisäresursseja näille operaatioille. EU Nafor operaatiossa on nyt siirrytty ensimmäisestä vaiheesta, eli tiedonvaihdosta ja tiedon keruusta toiseen vaiheeseen, jossa etsitään avomerellä aluksia ja pyritään saamaan salakuljettajia oikeuden eteen. Teitä varmasti kiinnostaa myös palautukset ja tähän tiedonannossa viitataan. Tämä on välttämätöntä, jotta meidän maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkamme voi olla uskottavaa. On toteutettu vuonna 2015 useita Frontexin palauttamisoperaatioita, joissa Italia oli mukana kymmenessä, Kreikka neljässä ja ne kohdistuvat lähinnä Nigeriaan, Algeriaan. Meidän tulee toteuttaa kahtaanlaista politiikkaa sekä rajavalvontaa että laittomien maahanmuuttajien palauttamista. Tämän löydätte tiedonannosta, joka koskee komission vuoden 2016 työohjelmaa. Ja nyt kertoisin teille tiedoista, jotka koskevat yhteistyötä kolmansien maiden kanssa – Tiedätte hyvin, että lokakuun alussa meillä oli korkean tason kokous, jossa katsottiin Länsi-Balkanin ja Itä, Itäisen välimeren reittejä. Pyrittiin saamaan aikaan entistä tehokkaampaa yhteistyötä reitin varrella olevien kumppaneiden välillä. Ja tämä kokous oli äärimmäisen tärkeä, koska se, että ihmiset saadaan mukaan yhteistyöhön Jordaniassa, Turkissa, Libanonissa ja Länsi-Balkanilla ylipäätään on tärkeää. Ja tuossa julkilausumassa katsotaan pitkälti konkreettisia toimia, joilla voidaan tukea Jordania, Turkkia, Libanonia maahanmuuttajatilanteen hallinnoimiseksi ilmassa maassaan. Tiedätte myös, että lokakuun lopussa pidettiin huippukokous, jossa käsiteltiin Länsi-Balkanin reittiä ja sitä, että on siirrytty Itäiselle välimerelle. Laadittiin 17 kohdan toimintasuunnitelma. Mukana on myös operatiivisia toimenpiteitä, joihin on määrä ryhtyä välittömästi. Operatiivisten sitoumusten konkreettisena tuloksena on ollut videokonferensseja maiden välillä viikoittain ja valvomme maahanmuuttovirtoja jo operatiivisesti. Julkilausumassa viitatin konkreettisesti myös siihen, että otetaan käyttöön 400 poliisi viranomaista Sloveniassa. Tämä on myös täytäntöön pantu. Ja nyt saatamme loppuun kartoituksen rahoituksesta EUn alueella ja rahoituksesta, jota voidaan saada kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Nyt viittaisin vielä toiseen tärkeään asiaan, joka on mukana julkilausumassa yhteistyön tehostaminen Afganistanin, Pakistanin ja Bangladeshin kanssa. Tiedätte, että eilen pidettiin jälleen uusi ylimääräinen sisäasiaministerin kokous, jossa käytiin läpi viime viikkojen tapahtumia ja sovittiin siitä, että tehostetaan järjestelykeskusten ja uudelleen sijoittamisen toimenpiteitä. Jälleen pyydetään jäsenvaltiota toimimaan, lisäämään kapasiteettia ja tukemaan EASOa ja Frontexia. Eilisen päätelmät ovat hyvin tärkeitä, kun katsotaan kokonaistilannetta. Ja mukana oli tärkeitä elementtejä informaatiostrategiasta, joka liittyy maahanmuuttajiin, turvapaikanhakijoihin ja salakuljettajiin. On hyvin tärkeää, että reittien osalta maahanmuuttajat saavat tietoa velvoitteistaan, esimerkiksi siitä, että heidän tulisi rekisteröityä ensimmäisessä maassa, johon he tulevat. On aloitettu pilotti informaatiohankkeita ja nyt tähän kaikkeen pureudutaan rakenteellisemmin. Komissio pyrkii tehostamaan yhteistyötä myös Turkin kanssa, mutta kuten sanoimme, sanoin, pääjohtajamme on Turkissa valmistelemassa missiota. Olisi tärkeää tavata häntä erikseen ja keskustella asiasta. Kerron teille vielä lyhyesti rahoituksesta ja tuesta, siitä mitä täällä tapahtuu. En kuitenkaan käy läpi yksityiskohtia, koska tämä löytyy muualta. Tiedätte, että kyseessä on rakenteellinen tuki, jota tarjotaan AMIF-rahaston ja sisäisen turvallisuuden rahaston kautta ja toteutetaan rakenteellisesti kansallisten ohjelmien kautta. Tässä kuitenkin otetaan käyttöön nopeasti myös hätärahoitusta, jos tarve sitä vaatii. Käymme läpi jäsenvaltioiden pyyntöjä. Olemme saaneet pyyntöjä Suomesta, Unkarista ja Kreikasta hiljattain – ja arvioimme näitä. Kyseessä on noin 39 miljoonaa euroa. On myös tietty rahamäärä, joka on tarjolla liittymistä edeltävässä välineessä ehdokasmaille. Viittaan tässä Fyromiin ja Siinä mukana on 10 miljoonaa, jotta voidaan tukea hallinnollista kapasiteettia. ja toimintaa kentällä. Sitten väestönsuojamekanismi se on EUn väline, jota voidaan käyttää hätätapauksissa, kiireellisissä tapauksissa. Serbia, Slovenia ja Kroatia ovat pyytäneet tätä ja Unkari aikaisemmassa vaiheessa, mutta Unkarin toiminta ei tässä tämän mekanismin puitteissa ole enää aktiivista. Rahoitustuki ja rahoitusvälineet, joita käytetään tilanteeseen pureutumiseksi. Meillä on nämä trustirahastot Syyrian osalta esimerkiksi ja toinen trustirahasto Afrikan Afrikaa varten. Sitä käsitellään Valletan huippukokouksessa, joka siis käynnistyy tällä viikolla Vallettassa. Nämä välineet ovat merkittäviä ja mielenkiintoisia. Niissä on konkreettiset rahasummat käytettävissä ja ne ovat avoimia jäsenvaltioille osallistua. Eli tämäkin on, näissä on mahdollista lisätä rahoitusta. Täytäntöön panosta sitten EUn lainsäädännön täytäntöönpanosta. Siitä keskustelimme jo tänään kokouksessamme aikaisemmin. Tiedonannossa on liite, jossa viitataan turvapaikka- ja palautustapauksiin. Ja voin vakuuttaa teille, että ei pelkästään sopimusten valvojana, vaan erityisesti sisäasioiden pääosastona pyrimme tekemään kaikkemme ja käyttämään käytettävissä olevat keinot, jotta voidaan puuttua tähän kriisiin. Me toimimme tässä jäsenvaltioiden kanssa, käytämme mahdollisia rikkomismenettelyitä. Se, mitä menettelyiden alkuvaiheessa aina teemme on se, että käännymme jäsenvaltioiden puoleen, pyydämme niiltä konkreettista tietoa, lähdemme vuoropuheluun ja kun näemme, että asioita ei hoideta kunnolla, ryhdymme käyttämään perussopimusten tarjoamia menettelyitä. Lokakuun tiedonanto, joka on siis jatkoa edelliselle tiedonannolle, piti sisällään nämä pääasiat, joista halusin teille kertoa. Haluan kiittää teitä siitä, että näin se, läheisesti seuraatte tätä asiaa, olette mukana asioiden hoitamisessa ja toivottavasti lainsäädäntöpaketteja saadaan vietyä eteenpäin. Olemme käytettävissänne jatkossakin. Haluamme kuulla, mitä teillä on sanottavananne. Se on äärimmäisen tärkeää. Teillä on yhteyksiä kentälle, olet käyneet monissa paikoissa. Teillä on suoria yhteyksiä moniin paikkoihin. Ja teillä on hyvä käsitys siitä, mitä tapahtuu. Mutta voin vakuuttaa teille, että kaikki kollegamme tekevät voitavansa hoitaakseen kriisiä. Ja olisi hienoa pystyä ratkaisemaan kriisi mahdollisimman pian, mutta tiedämme, että kyseessä ei ole mikään tyypillinen kriisitilanne, vaan tilanne, joka jatkuu pidempään. Meillä on tämä maahanmuutto- tai muuttoliikeagenda toukokuun puoliväliltä Siinä hahmotetaan kokonaiskuvaa. Ja jos toimimme oikein, varmasti jatkossa pystyisimme hoitamaan maahanmuuttoasioita paremmin, ei pelkästään lyhyellä aikavälillä, vaan pidemmällä aikavälillä. Nyt jään kuuntelemaan teidän kommenttejanne ja kysymyksiänne. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon Rova Siganille näistä tiedoista, jotka liittyvät komission ehdottomiin toimenpiteisiin. Garcia de Vera ensiksi saa puheenvuoron. Muchas gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin tarkalla korvalla tietoja, joita saimme Rova Siganilta. Minulla olisi koko joukko kysymyksiä, mutta esitän vain yhden. En tiedä, onko tämä tarkoituksella vai siksi, että uutiset ovat vain vähän positiivisia. Mutta en kuullut teidän puhuvan uudelleen sijoittamisesta, anteeksi, Uudelleen sijoittamisesta puhutte vain sisäisistä siirroista. Keitä mahdollisesti voidaan uudelleen sijoittaa, siis resettlement on kyseessä, ja minkälainen rakenne tähän tulisi käytettäväksi. Eli uudelleen sijoittamiseen liittyy 20 000 henkilöä ja sisäisiin siirtoihin 160 000 henkilöä. Eli haluaisin konkreettisen kommentin tähän liittyen. Eli uudelleen sijoittaminen. Tästä haluaisin kuulla lisää. Merci, Monsieur Demera. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Silvi Guillaume ryhmästä. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon Rova Siganille näistä tiedoista, jossa kerrotaan siitä, kuinka muuttoliikeagenda on edennyt. Tässä vaiheessa meillä on hieman sellainen tunne, että on paljon välineitä, joita on otettu käyttöön, paljon kaikenlaisia menettelyjä, joita on otettu käyttöön, ja nyt olemme tässä sellaisessa tilanteessa, että meidän pitää hieman tulkita tätä tilannetta ja myöskin konkreettisesti päästä eteenpäin. Ja nyt on sellainen tunne, että tässä on kaikenlaista tehtävää vielä ja pitää myöskin saada näitä rahoituksia kuntoon. Ja on, olisi hyvä tietää tarkalleen, että kuinka päästään eteenpäin. Ja aivan kuten komission edustaja sanoi, että talvi on tulossa ja sekin vaikuttaa näihin ihmisiin, jotka liikkuvat Euroopassa niin näihin siirtolaisiin. Ja tähänkin ongelmaan pitää puuttua yhdessä. Minulla olisi oikeastaan neljä lisäselvityspyyntöä liittyen näihin teidän ehdotuksenne. Ensinnäkin tämä hotspot-järjestelykeskusasia. Minun mielestäni tässä on paljonkin huolenaiheita. Te puhuitte joistakin toimenpiteistä, jota jotain tehdä tässä Esimerkiksi puhuttiin niiden toiminnasta, niin viitattiin siihen. Ja olisi hyvä tietää ihan konkreettisesti, että kuinka tämä järjestelmä toimii ja miten tämä rekisteröinti toimii ja asuin paikat siirtolaisille ihan konkreettisesti, miten tämä siis toimii. Ranskassa näin artikkelin, raportin tästä järjestelmästä ja ymmärsin, että on tällaista kaksinkertaista rekisteröintiä käynnissä. Ja vaikuttaa siltä, että niin, en oikein ymmärtänyt, että oliko kyseessä Kreikan viranomaiset vai kansalaisjärjestöt vai ketkä, jotka toimivat ja tekivät toisen rekisteröinnin. Ja tämä menettely oli pidempi ja ei niin täsmällinen. Eli olisi hyvä tietää ihan tällaisista perusasioista, koska ne ovat jatkon kannalta tärkeitä. Ja olisiko teillä myöskin lisätietoja näistä palauttamismenettelyistä? Te mainitsitte, että Frontextin mandaattia pohditaan uudelleen ja olisi hyvä tietää tästä lisätietoja. Se olisi hyödyllistä. Ja sitten toinen asia, joka liittyy hieman toiseen asiaan. Puhuitte näistä turvapaikkahakemuksista ja tiettyjen jäsenvaltioiden pyynnöistä. Ja olisi hyvä tietää, että mitä tässä on odotettavissa, eli näistä palautuskysymyksistä hieman konkreettisempaa tietoa tarvitsisimme. Sitten viimeisenä vielä, ehkä olen hieman väärin ymmärtänyt, mutta te mainitsitte, että ongelmana tässä on se, että turvapaikan hakijat eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan, koska he eivät tule ikään kuin sopivista maista. En tiedä ymmärsikö oikein, mutta tästä hieman lisätietoa haluaisin. Kiitoksia sitten edustaja Wikström. Thank you. Kiitoksia. Kiitokset tästä alustuksesta. Aina mielenkiintoista keskustella kanssanne näistä asioista, vaikka nyt elämmekin vaikeimpia aikoja monesta asiasta. Nyt monet asiat ovat pelissä. Ensinnäkin unionin uskottavuus, se on nyt vaakalaudalla, sitä on kyseenalaistettu kaikkialla. Ja sitten henkilö, siirrettävien henkilöiden määrä, nämä ovat kyllä aivan häpeällisen alhaalla. Nyt kysyisin, että miksi luvut ovat näin pieniä, miksi viivettä on syntynyt ja miksi on sellainen tilanne, että jäsenvaltiot eivät voi toimia sitoumustensa mukaisesti. Ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta uudelleen sijoittamis, anteeksi, sisäisen siirron järjestelmä todellakin toimisi? Ruotsissa otamme näinä päivinä vastaan suuria määriä pakolaisia. Tähän asti niitä on tullut 190 000, eli 160 000 enemmän kuin mikä olisi meidän suhteellinen vastaanotto-osuutemme. Eli kyse ei todellakaan ole mistään tasavertaisesta taakanjaosta jäsenvaltioiden kesken. Ja nyt kysyisinkin komissiolta, että mitä se aikoo tehdä niihin pyyntöihin liittyen, jonka Ruotsi on esittänyt sisäisen siirtojärjestelmään liittyen, jotta Ruotsi saisi tukea sisäisen siirron toteuttamisessa. Tämä on yksi ruotsalaisia askarruttavista kysymyksistä. Ja minä todellakin Haluaisin saada vastauksen tähän. Eli mikä on komission kanta tähän aiheeseen liittyen juuri tällä hetkellä? Kiitoksia. Thank you, Mrs. Wikström. And... Kiitoksia. Sitten Ferrara. Grazie Presidente. Sì, sicuramente... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin on totta, että emme ole vielä kovinkaan lähellä ihanteellista tilannetta. Valitettavasti tässä ei ole menty toivottuun suuntaan, suuntaan, johon olemme halunneet mennä. Odotamme vielä Dublinin liittyviä muutosehdotuksia. Tehty ehdotus ei mene siihen suuntaan, kun halusimme. Eli että emme haluaisi, että ensimmäinen maa, johon henkilöt tulevat, kantaisi kaiken vastuun. Tarvitse, tarvitsemme uudenlaisia vastauksia numerisesti sekä määrällisesti että laadullisesti kaikilta jäsenvaltioilta. Suhtaudumme asiaan vielä aika skeptisesti, eli on otettu askel oikeaan suuntaan, mutta mitään kaikkien jäsenvaltioiden kantamaan vastuuta maahanmuuttovirrasta ei todellakaan ole vielä saavutettu. Kiitoksia sitten edustaja Maijar. Ja, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tällä hetkellä keskustelemme siitä, miten Euroopan unioni puuttuu pakolaiskriisiin minä voin sanoa sen verran, että Euroopan unioni ei todellakaan toimi tässä vaatimusten mukaisesti. Jos katsotaan, mitä viime kuukausien huippukokouksissa on sanottu, niin se on oikeastaan johtanut vain suurempaan kaaukseen ja pakolaisten määrän lisääntymiseen. Ja tämä osoittaa, että muuttovirrat kasvavat kasvamistaan. Mukana tulevat myöskin terroristit ja me tiedämme, että tämä prosessi ei ole vielä päätepisteessään. Ja me olemme havainneet, että EU-sta päätöksiä, toimivia päätöksiä ei voida antaa. Eli Schengen ei toimi ja ratkaisu on mielestäni yksinkertainen. Meidän täytyy sulkea rajat. Maahanmuutto ja turvapaikka-asiat ovat kansallisia asioita ja Euroopan unionin pitäisi pitää näppinsä siitä pois irti. Muutamia kysymyksiä vielä. Kyllä tiedän oikein hyvin, että tänään ja huomenna käydään Turkissa keskustelemassa eri asioista, mutta ehkä voisitte kertoa enemmän siitä, mikä on tämänhetkinen tilanne? Mitä on eh, neuvotteluiden esityslistalla? Ja milloin tehdään lopullisia päätöksiä? Ja toinen kysymykseni kuuluu, monet turvapaikanhakijoista, jotka saapuvat Kreikkaan tai Italiaan, niin eivät ole kriteereiden mukaisia. Eli minne tällaiset henkilöt sitten lähetetään? Palautetaanko heidät suoraan alkuperämaahan vai johonkin kolmanteen maahan? Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia sitten edustaja Spinelli. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin puhun järjestelykierskuksista, jotka ovat aika ongelmallisia, niin viittaan vakavan tilanteeseen. Haluaisin kiinnittää komission huomioon siihen tukeen, jota Kreikalle annetaan. Komissio väittää, näyttää aloittaneensa tällaisen luvatun tuen antamisen maalle, johon kohdistuu valtavia maahanmuuttajavirtoja ja paineita. Tämän kaikki tiedämme. Komissio on kuitenkin asettanut ehtoja, jotka ovat sellaisia, että mahdollisia tukirahoja on mahdotonta käyttää. Mitkä nämä ehdot ovat? Kreikan viranomaisten tulisi ensinnäkin antaa rahat käyttöön ensin aluksi itse, esimerkiksi elintarvikkeita, vastaanottokeskusten siivoamista, itse vastaanottokeskuksia varten ja niin edelleen. Sitten saisivat rahat takaisin jälkikäteen. No, kun muistaa, että Kreikka on ollut säästöpolitiikan kourissa vuosien, ajan, niin tässä komissio ei ota lainkaan huomioon, missä tilanteessa Kreikka on. Ei Kreikalla ole mahdollisuuksia tällaisia varoja etukäteen maksaa. Totta kai ratkaisuja on, ne ovat realistisia. Riittäisi, että Kreikalle annettaisiin varat käyttöön, välittömän käyttöön niin, pankkitilille silloin, kun niille on tarvetta. Kreikan hallitus merkitsee muistivarat, joita käytetään, ja komissio valvoo jatkuvasti varojen käyttöä. Mutta tilanne on hankala, hyvä rouva Sigan. Haluaisin täsmällisen vastauksen liittyen järjestelykeskuksiin. Saanko aikaa puhua vielä hieman? Niin, järjestelykeskukset Italiassa. Komissio pyytää, että jäsenvaltiot takaavat asiantuntijoiden käyttöön antamisen Frontexille ja EASOlle. Ja asiantuntijoiden pitää olla käytettävissä pitkiksi aikaa määriksi ja mahdollisimman nopeasti operatiivisessa valmiudessa. Joten kysyn komission edustajalta, sopiiko tällainen pitkäksi ajaksi käytettävissä oleva konsepti siihen, että hotspotien pitäisi 78.3 artiklan nojalla olla vain lyhyt, lyhyesti käytössä. selvästi näistä vasta äh, järjestelykeskuksista on tulossa pitkän ajan pidätyskeskuksia. Niiden luonne on kuitenkin tämän kiireellinen ja niihin tehtyvät, te, liittyvät päätökset tehdään ilman, että parlamentti on mukana yhteispäättäjänä. Tässä kaikki. No, puhuin jo liikaakin. Merci, madame. Eh, kiitoksia, edustaja Spinelli. Hyvät kollegat, jos voisitte pysyä puheajoissa ja puhua kaksi minuuttia korkeintaan. Sitten Jimenez Peresis, lausuinko oikein? No kyllä. Niin kyllä. Niin. Tässä otettiin jo esiin asioita, joista halusin puhua. Mutta liittyen rekisteröintiin, jotkut maahantulijat eivät suostu antamaan esimerkiksi sormenjälkiään. He pelkäävät, että heidät palautetaan lähtömaihin. Miten tämä asia voidaan ratkaista? Nyt puhutaan näistä vastaanottokeskuksista, joissa henkilöitä voidaan pitää korkeintaan 18 kuukautta. Tähän voi liittyä suuria ongelmia. Ferrarakin puhui tästä. Ei voi olla niin, että Italia ja Kreikka kantavat kaiken järjestelykeskuksiin liittyvän vastuun. Kun puhutaan solidaarisuudesta, ei riitä, että Italian ja Kreikkaan tulee suuret määrät tällaisia keskuksia ja he hoitavat sitten kaiken. Uudelleen siirto näyttää sekin tapahtuvan hyvin hitaasti. Eli emme voi katsoa vain noita maita. Haluaisin tietää, mitä julkisessa mielipiteessä ajatellaan tällaisista järjestelykeskuksista, jotka ovat hyvin suljettuja. että sitten pakolaiset, miten he pärjäävät, kun säät kylmenevät ja heikkenevät. Miltä tilanne näyttää? Ja sitten edustaja Depré. Äh, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Neljä kysymystä, koska aika on rajoitettu. Ensinnäkin näin lehdistä viime viikolla, että komissio, en tiedä onko tämä nyt virallista tietoa, mutta komissio oli sitä mieltä, että kolme miljoonaa turvapaikanhakija on tulossa vielä 2016-2017 vuonna. Onko tämä vahvistettua tietoa ja mihin tämä perustuu? Onko olemassa ainoastaan tämmöinen yksi skenaario tulevaisuudelle vai onko muita? Tämä ensimmäinen kysymys. Sitten toinen, tämä hotspot kysymys, Tämä kysymys jo esitettiinkin. Tiedot, jotka ovat liikkeellä, ovat sellaisia, että monet pakolaiset eivät halua rekisteröityä järjestelykeskuksista. Mitä näille ihmisille tapahtuu? Mikä on politiikka, jota heidän osaltaan toteutetaan? Ja sitten en nyt aivan ymmärtänyt tätä. Eli on näitä maita, jotka eivät ole ikään kuin hyväksyttyjä ja näistä maista tulevat ihmiset eivät saa turvapaikkaa. Mitä voitteko kertoa tästä lisää? Sitten tämä rahasto, joka liittyy Afrikan asioihin. Tässä on tapahtunut paljon, mutta kuitenkin ollaan nähty, että EUn budjetti ei välttämättä ole sopeutunut tähän. Mikä on strategia, jota EUssa toteutetaan, jotta jäsenvaltiot käyttäisivät näitä rahastoja, koska ne ovat kiinnostavia rahastoja, varoja, jotta saataisiin sitten muitakin varoja liikkeelle ja voitaisiin puuttua näihin haasteisiin. Sitten neljä, neljäs kysymys. Missä vaiheessa ajattelette esittää uutta oikeusperustaa Frontexille, koska tähän liittyy kaksikin asiaa Frontexin osalta. Ensinnäkin tämä mandaatti, sitä pitää uudelleen pohtia. Ja halutaan varmasti vahvistaa Frontexin roolia näissä järjestelykeskuksissa. Ja sitten toinen asia on tämä palautuspolitiikka, palautusmenettely. Missä vaiheessa ajattelet sitten esittää tällaista uutta oikeusperustaa? Siinä neljä kysymystä minulta. Kiitoksia. Sitten Ska Kellerille puheenvuoro seuraavaksi. Hän oli meidän esittelijämme asiassa, joka liittyy näihin kysymyksiin. Kiitoksia, mitä kollega Depre totesi. Mitä tehdään niille henkilöille, jotka eivät halua tulla rekisteröidyksi mutta on olemassa myöskin sellaisia, jotka haluavat tulla rekisteröidyksi, mutta kapasiteetti vaan ei riitä rekisteröintityötä varten. Ja sitten, kyllä se niin on. Monet haluavat tulla rekisteröidyksi. Käykää paikan päällä. Näette, että ihmiset epätoivoisesti haluavat saada pääsyn järjestelykeskuksiin ja rekisteröityä itsensä, mutta järjestelmä toimii vain hitaasti. Onko tässä jotain ongelmia, ettei viesti mene perille, vai jotain muita ongelmia? Uudelleen sijoittamiskysymys, miksei sitä toteuteta? No, jäsenvaltiota ei saada panostusta. Jäsen, jäsen, Saksa on ilmoittanut kymmenestä paikasta, no se on aivan naurettava, jos perhe on 12 vahvuudeltaan, niin eihän silloin koko perhettä voida siirtää. Mutta toisena ongelma, että tässä ei huomioida sitä, että ilman majoitusta, ilman yhtään mitään, ihminen joutuu vain odottamaan tietämättään, minne hän sitten jossain vaiheessa joutuu siirtymään. Ja kysyisinkin komissiolta, että minkälaisia ehdotuksia teillä on niin sanottuun lailliseen ja turvalliseen maahanmuuttoon. Päivittäin ihmiset menettävät henkensä Välimeren alueella, joten meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan ensisijaisesti. Ja muistan, että hyvät kollegat siitä, että me annoimme Frontexin lisää rahaa, jotta se voisi merellä toteuttaa pelastusoperaatiota. Raha annettiin, useampia henkilöt on palkattu ja aluksi on ostettu lisää, mutta pelastusmäärien, pelastusmäärät eivät ole kasvaneet, joten käytännössä kyse on siitä, että Turkin poli- Turkia pyydetään ottamaan henkilöitä uudestaan vastaan, mutta sitä vartenhan me emme antaneet Frontexille lisää rahaa. Tämä kannattaa pitää mielessä. Eli rahoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin, että tässä nyt vain halutaan rajat pistää kiinni. Winberg. Kiitoksia sitten edustaja Winberg. Tack för ordförande. Jag måste säga att jag är djup. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä olen todellakin huolissani Ruotsin suhteen. Kuten kollega Wikström totesi, 190 000 ihmistä tulee Ruotsiin ja Ruotsin pääministeri pyytää EUta ottamaan 50 000 takaisin. No sehän on pateettista. En halua tässä nyt tietenkään syyttää EUta, mutta kyllä Ruotsin pitäisi tehdä jotain. No onneksi rajavalvontatoimiin ollaan ehkä ryhtymässä syynä se, että Dublin ei toimi ja siksipä Ruotsissa järjestelmä on romahtamaisillaan. Järjestelykeskusten kautta on tarkoitus jakaa 160 000. Ruotsi kuului ensimmäisiin maihin ja otti 19 pakolaista vastaan, mikä on kyllä aika lailla ihmeellistä. Ja sitten on olemassa lukuisia ihmisiä, jotka eivät sisälly tähän kiintiöön. Mitä heille tehdään? Pitääkö heidän vain lähteä vaeltamaan ties minne? Onko kukaan pohtinut tätä asiaa? Ja sitten täällä on puhuttu rahastoistakin. rahastoistakin rahaa puuttuu. Nyt toivotaan, että jäsenvaltiot täyttäisivät kassoja, mutta jos jäsenvaltiot joutuvat näinkin hankalassa tilanteessa toimimaan, niin tuskinpa he haluavat enää rahastoihin rahaa pistää. Eli meidän täytyy pohtia asiaa uudella tavalla Me tiedämme, että on olemassa henkilöitä, jotka kaipaavat kipeästi apua ja on olemassa jäsenvaltioita, jotka tarvitsevat apua, joten aiotteko, oletko pohtinut, miten tätä asiaa käsiteltäisiin? For having given the floor after the Swedish extreme right, I belong to the biggest... No kuulimme tässä nyt Ruotsin äärioikeistoa. Kuulun suurimpaan puolue, puolueryhmään tässä talossa, enkä ymmärrä miksi me joudumme puhumaan vasta pienryhmien jälkeen. No, joka tapauksessa on hienoa, että komissio on sitoutunut hoitamaan maahanmuuttokriisiä ja olen tyytyväinen myös siihen, että puheenjohtaja Juncker on hyvin vankasti kääntynyt jäsenvaltioiden puoleen siinä, että ne eivät ole lähteneet toteuttamaan itse hyväksymiään toimenpiteitä kyllin hanakasti. 160 000 ihmistä on määrä, joka olisi syytä uudelleen sijoittaa vasta muutama on sijoitettu esimerkiksi Ruotsiin. Nyt on aika katsoa tilannetta uudestaan. Göteborgissa esimerkiksi ihmiset ovat antaneet telttoja käyttöön. Malmöhön on tullut koko Euroopassa eniten yksimatkustavia lapsia. He tarvitsevat paljon resursseja, heitä on otettu hienosti vastaan. Eikä Ruotsikaan, joka yleensä pärjää hyvin, ei oikein enää pärjää. Hallitus on pyytänyt apua, mutta on käsittämätöntä, miksi komissio painottaa, niin kauttakulkumaita, raja-alueita. Tiedämme, että Dublin-järjestelmä ei toimi, rekisteröinti ei toimi, sormenjälkiä ei oteta. Ruotsi tuntuu olevan joskus ensimmäinen ja viimeinen maa, maa johon ihmiset tulevat, vaikka he ovat tulleet monen maan kautta. ulkorajoilla on valtavaa painetta ja tämä kaikki johtaa hankalan tilanteeseen työmarkkinoilla, asuntotilanteessa, koulutuksessa ja niin edelleen. Kysyisin komissaalta seuraavaa. Aiotteko ottaa myös Ruotsin mukaan tähän uudelleen sijoittamisohjelmaan? 160 000 ihmistä on siis tässä mukana, vaikka esimerkiksi Unkari ei halua osallistua Aiotteko perustaa järjestelykeskuksia myös Ruotsiin? Onko teillä ylimääräisiä toimenpiteitä, joilla aiotte hoitaa yksin matkustavia nuoria tai lapsia? Keppiä porkkana järjestelmä sitten, jos näin voin sanoa. Euro että EU-maat, jotka osoittavat solidarisuutta, niin voivatko he, siis euroalueen maat, jotka ovat joustavia tässä kysymyksessä, voivatko he saada joustavuutta sitten kasvien vakaussopimusta toteutettaessa? Entä sitten euroalueen ulkopuoliset maat? Minkälaisia lisätoimia komissio kaavailee ei-euroalueen maille, jotta niitä voidaan kannustaa – vastaanottamaan maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita tai hallinnoimaan näitä valtavia määriä, joita maissa kenties jo on. Ja sitten vielä lopuksi, voitteko kertoa meille, miten eri resurssit jakautuvat, EUNAFOR MED, Syyria, eri alueet. Meidän pitäisi pystyä tässä osoittamaan, kuka hoitaa hommansa hyvin ja kuka taas ei. Kiitoksia, puhuitte kaksi kertaa pitämään kuin muut. No sitten edustaja Koila. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mm, kaikista tiedoista. Ensinnäkin haluan sanoa, että olen samaa mieltä siitä ajatuksesta, jota rouva Sigan tässä esitti. Eli meidän pitää puuttua tähän hätätilanteeseen lyhytaikaisilla toimenpiteillä, mutta ei kuitenkaan pidä unohtaa näitä ongelmien alkulähteitä, ja ne vaativat pitkäaikaisia toimenpiteitä. No se, mitä edustaja Wikström sanoi, haluan painottaa samaa asiaa parlamentissa ei voida ymmärtää sitä, että jäsenvaltiossa puhutaan paljon siitä, että rajat pitää turvata, mutta kuitenkaan ei anneta tarpeeksi henkilöstöresursseja, äh, jotta voidaan hallita näitä tuhansia ihmisiä, jotka tulevat meidän rannoillemme. Emme voi hyväksyä sitä, että jäsenvaltiossa puhutaan siitä, että asetetaan joku yläraja pakolaisille, ja kuitenkin näitä päätöksiä ei totta toteuteta. Jäsenvaltiot vain pitkittävät rajavalvontaa ja vain 136 näistä yli 180 000 pakolaisista on voitu uudelleen sijoittaa ja siirtää. Ja tiedän, että nämä siirtomenettelyt ovat hankalia – Esimerkiksi minun maassani on paljon kansalaisjärjestöjä, jotka järjestävät verkosta, jotta nämä ihmiset saadaan vastaanotettua. Ja nyt kaikki sitten tapahtuu ruohonjuuri tasolla. Kaikki on toteutettu, kaikki menettelyt, mutta pakolaiset eivät sitten kuitenkaan tule. Ja sitten tämä johtaa pettymykseen. Ja tästä saa sellaisen kuvan, että Eurooppa ei toimi. Ja tästä olen huolissani. No sitten neljä lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin hotspot-järjestelykeskukset. Vain Italian ja Kreikan järjestelykeskuksissa on toimittu EASON alaisena. Mistä tämä johtuu? Sitten 29.10. jälkeen äh, noin 40 000 on tullut Kreikkaan, noin 6 000 päivässä keskimäärin. Voivatko nykyiset järjestelykeskukset ottaa vastaan ja rekisteröidä näin paljon ihmisiä? Sitten kolmas kysymys Mm, minun tietääkseni pilottihanke no, näiden menettelyjen nopeuttamiseksi on käynnissä Kreikassa. Voitteko kertoa tästä lisää ja kuinka moni ihminen voidaan ottaa vastaan tämän nopeutetun prosessin kautta? No tässä kollega jo puhuikin näistä palautuksista. Ymmärrän, että komissio aikoo esittää ehdotuksen Frontexin toimivaltuuksien laajentamiseksi, joten odotan tätä ehdotusta, mutta me tiedämme, että nämä takaisinotto eh, sopimukset ovat käynnissä tai niitä järjestellään ja suunnitteleeko komissio jonkinlaisia uusia toimenpiteitä kolmansien maiden ja EU-maiden välillä? Kiitoksia. Sitten halla ECR-ryhmästä. Sure. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Neuvoston uudessa julkilausumassa todetaan muun muassa, että pitäisi selittää maahanmuuttajille, että heidän on rekisteröidyttävä ensimmäisessä vastaanottomaassa, eivätkä he voi vastata valita sitä maata, jossa heidän turvapaikkahakemustaan käsitellään. Mielenkiintoista, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Mitä jäsenvaltioiden olisi tehtävä, mikäli maahanmuuttajat eivät rekisteröidykään tässä ensimmäisessä maahantulomaassa? Tällä hetkellä tapahtuu jo uusia maahanmuuttovirtoja Skandinavian, Saksan, ja jos Ruotsi ei otakaan enää hakemuksia vastaan, kun henkilö tulee esimerkiksi Tanskasta, niin pitäisikö Suomen sitten hylätä Ruotsista tulevien hakemukset. Tällä hetkellä näitä hakemuksia käsitellään ja ei maahanmuuttajille voida, tai että maahanmuuttajille sanotaan, että on olemassa sääntöjä, vaikka käytännössä niitä ei ole. Mitäs tästä ollaan mieltä? Björk. Sitten edustaja Björk. Tack så mycket. Eh, jag ska försöka fatta mig kort eh, eh, eftersom mycket har sagts. Kiitoksia. Yritän esittää asian hyvin lyhyesti. Paljon on jo sanottu ja haluaisin korostaa, mitä kollega Spinelli totesi Kreikkaan liittyen. Rahat eivät vain löydä määränpäähän. Tilanne on kriittinen eikä riitä, että komissio toteaa, että olemme tehneet päätöksen maksattaa varoja, mutta rahat eivät vain päädy sinne, minne niiden pitäisi päätyä. Ihmiset palelevat, sairastuvat ja niin poispäin. Mitä tulee Frontexiin? Kuten kollega Keller totesi, me olemme kuulleet, että pelastustoimiin tarkoitetut lisävarat on oikeastaan käytetty ihmisten käännyttämiseksi ja kreikkalaisten kalastusalusten tarkistamiseksi, vaikka nämä ovat yrittäneet vain pelastaa ihmishenkiä. Ihmiset edelleenkin menettävät henkensä Välimeren alueella. Ja sitten äh, järjestelykeskuksiin on liittyen esitetty kysymyksiä. Me olemme aika lailla kriittisiä, miten ne voivat ylipäätään toimia. Ja sitten vielä asia, josta olemme jo keskustelleet, eli budjettikysymykset. Avoimuudesta ei voida puhua. Minne rahat menevät? Ja kun kuunnellaan komissiota, niin se kuulostaa siltä ikään kuin paljon rahaa käytetään rajavalvontatoimiin, ja myöskin koulutustoimiin, kolmansien maiden virkailijoiden kouluttamiseen ja niin poispäin. Mutta kuinka paljon rahasta menee maahanmuutto- ja kotouttamistoimiin? niin Ruotsin pitäisi päästä niin sanotusti maailman kartalle, Euroopan kartalle. Me toimimme aika lailla järjestäytyneesti, meillä on aika korkea elintaso, yhteiskunta on näyttänyt hyvin suurta solidaarisuutta pakolaisia kohtaan, mutta nyt on olemassa poliittista liikehdintää, joka on tämän suuntauksen vastaista ja siksi onkin tärkeää todeta, että kyllä me kykenemme vastaamaan tähän haasteeseen, mutta se edellyttää poliittista suunnitelmaa, se, että miten ihmisillä annetaan töitä, majoitetaan, kotoutetaan, ja pidemmällä aikavälillä, eikä siten, että annetaan vain määräaikaisia oleskelulupia. Ja kysyisinkin komissiolta, miten yhteistyö eri virastojen ja YK yksiköiden kanssa voisi parantua. Nehän ovat osoittaneet, että vastaavanlaisissa tilanteissa he kykenevät toimimaan. Kiitoksia. Edustaja Dehovski. Paní předsedající, vzhledem k tomu, že... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aikaa on vähän, joten esitän vain muutaman kysymyksen. Ja minulla onkin tärkeitä kysymyksiä. Pohdin, miksi tämä materiaali kattaa vain Kreikan ja Italian. Meidän tulisi käsitellä asiaa paljon laajemmin ja katsoa myös muita maita. Materiaali, joka meille on esitelty, on jo vanhentunutta eikä heijastele enää nykytilannetta. Afganistanissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen mukaan 70 000 Afgaania on lähtenyt maastaan viimeisen kolmen viikon aikana. He ovat tulossa kohti Eurooppaa ja miten Eurooppa tähän reagoi. Turk, rikki. sitten Kreikan ja Turkin välinen raja, siellä tilanne on hankala. Ette puhunut tilanteesta Unkarissa tai muualla. Eli nyt tilannetta tulisi kyllä päivittää ja katsoa tarkemmin, mitä muissakin maissa tapahtuu. Ja toinen kysymykseni koskee uudelleen sijoittami- sisäisen siirron pitkän aikavälin mekanismia? Onko muutoksia tulossa? On selvää, että nykymekanismi ei toimi. Onko teillä jonkinlainen suunnitelma, jos on, miltä se näyttää? Mitkä ovat komission seuraavat askeleet sen varmistamiseksi, että Saksa ja Ruotsi muuttavat sosiaaliturvajärjestelmiään turvapaikanhakijoille? Entä sitten Turkki? Turkissa on noin 25 000 ihmissalakuljettaja. Mitä heille tehdään? Entä sitten nämä turvalliset maat? Miksi jotkin Saksan tuomioistuimet eivät tunnusta Kreikkaa turvallisena maana? Entäpä sitten Pakistan, Afganistan ja sitten yhteinen turvapaikkajärjestelmä. On hienoa, että mainitsit tämän, mutta sanoisin vain, että syy sillä, miksi ihmiset välttelevät järjestelykeskuksia, on, että he tietävät, että he voivat saada helpommin turvapaikan toisesta maasta ja siksi meidän on keskusteltava syvällisemmin turvapaikkapolitiikasta. Kiitoksia sitten edustaja Jolie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kuulla kahdesta asiasta, erityisesti komissiolta. Kolmen viime vuoden aikana Afganistanissa, Kabulissa olen viettänyt paljon aikaa ja haluaisin eh, saada vakuutuksia siitä, että afganistanilaisia ei sitten uudelleen eh, palauteta sillä tekosyyllä, että Afganistani katsotaan turvalliseksi maaksi. maaksi. Ja heitähän tulee Pohjoismaihin esimerkiksi, tai heitä lähtee takaisin Afganistaniin, heitä tulee, heillä on hyvin vähän rahaa. Ja suurin osa näistä ihmisistä, jotka tulee tänne, eivät tule välttämättä Kabulista, vaan muista eri paikoista. Afganistanista reitit ovat hyvin hankalia, viestintä ei toimi ja talibanit pyrkivät myöskin rekrytoimaan näitä ihmisiä. Eli meidän pitää tietää, vasemman oikea käden pitää tietää, mitä vasen käsi tekee. Eli meidän pitää katsoa, mitä me, miten me toimimme näiden ihmisten osalta. Yleensä kyseessä on nuoria miehiä, jotka sitten putoavat Talibanin käsiin ikään kuin näissä toimissa, joita teemme. Ja haluaisin saada vakuutuksen siitä, että komissio ei suosittele neuvostolle siitä, että Dublinin määräyksiä muutetaan siten, että ihmiset siirretään takaisin Kreikan suuntaan. Lokakuussahan annettiin tietty määrä rahoja Kreikalle ja Turkin rajalta tulee jopa 150 000 ihmistä kuukaudessa. Olisi todella absurdia, jos pakolaiset palautettaisiin takaisin Kreikkaan Dublinin sääntöjen mukaisesti. Kiitoksia sitten edustaja Yrekki. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa konkretne pytania. Kiitoksia. Kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin seuraavaa. laiton maahanmuutto ja ihmisten salakuljetus, miksi sen vastainen taistelu on näin tehotonta ja hidasta? 2430 päätöslauselma YK puolelta. Siinä todetaan kylläkin jotain Itäisen välimeren alueen tapauksen käsittelystä ja Libyankin viitataan. Ja nyt on käynyt ilmi, miten tehokkaasti nämä rikollisjärjestöt toimivat Turkissa. Nyt puhutaan Mustanmeren alueesta ensimmäisestä päivästä lähtien. Siitä lähtien, kun komission puheenjohtaja Juncker parlamentissa lausui näkemyksensä asiasta, viitaten huhtikuiseen neuvoston kokoukseen, niin näitä ongelmia ei huomioida laisinkaan näitä rikollisjärjestöjen toimia. On sanottu myöskin, missä rikollisjärjestöt toimivat. Hiljattain on keskusteltu Turkin viranomaisten kanssa, ainakin saamme tietojen mukaan, niin asiasta ei lausuttu sanaakaan. Ja sitten vielä toinen asia mitä tulee meidän reaktiomme. Eli mitä Euroopan parlamentti sanoo, kun kristittyjä vastaan hyökätään alkuperämaissa ja myöskin pakolaisleireillä. Siellä mediat ovat mukana, mutta jättävät asian käsittelemättä. Asiat vain vaietaan kuoliaaksi. Eli tiedot eivät ole aukottomia, joita siellä saadaan. Iranilaiset käännytetyt henkilöt, he ovat ajautuneet hyvin ahtaalle. Tämä on epämiellyttävä ja syynä on vain ainoastaan uskon tunnustus. Eli kyllä tämä asia pitää jollakin tavalla ottaa esille. Eli on vain sanottava suoraan, että tällaistakin tapahtuu. Yhtäältä on taisteltava salakuljetusta vastaan, mutta sitten täytyy huomioida myöskin kristittyihin kohdistuva väkivalta matkalla tai sitten leireillä. Sitten edustaja Bersia. Merci. Kiitoksia. Minusta tässä ei puhuta näistä reiteistä ja niiden kehityksestä. Tässä puhuttiin Valetan huippukokouksessa ja tässä muistutettiin siitä, että kun nämä ensimmäiset toimenpiteet toteutettiin huhtikuussa, niin kaikki silloin vielä puhuivat paljon tästä Italian tilanteesta ja Libyan Italian reitistä ja keskityttiin ainoastaan tähän reittiin. Mutta nyt näemme, että tilanne on muuttunut hyvin paljon ja suurin osa liikkeestä tapahtuu tällä Turkin-Kreikan akselilla. Ja nyt ajattelen, että Kreikalla, äh, anteeksi, Turkilla on erittäin suuri rooli tässä asiassa. Ja tämä vaikuttaa tietysti tilanteeseen ja myös se, miten Syyrian tilanne kehittyy. Eli komissio voisi hieman analysoida tätä ja kertoa lisää omasta tulkinnastaan. No sitten toinen asia, pakolaistilanne sen jälkeen, kun heidät on rekisteröity. On paljon ihmisiä, jotka varmasti kiireellisesti haluavat rekisteröityä järjestelykeskuksissa, koska näillä ihmisillä on tyttöä odotettavaa ikään kuin, mutta on myös ihmisiä, jotka kieltäytyvät rekisteröinnistä. Ja tässä on puhuttu paljon jo järjestelykeskuksista. Kaikki tiedämme, että ne eivät ratkaise koko ongelmaa, jos ajattelemme näitä järjestelykeskuksia, eikö tämä luo tietynlaista epätasa-arvoa, kun on esimerkiksi näitä ikään kuin hyviä, hyväksyttyjä pakolaisia, jotka tulevat tietyistä maista, ja sitten on näitä huonoja, ikään kuin huonompiarvoisia pakolaisia, jotka tulevat vain esimerkiksi taloudellisin perustein Eurooppaan. Miten tähän puututaan. Sitten kolmas kysymys tästä rahoituspuolesta. Tätä pitäisi hieman selventää. Meillä on Frontex ja meillä on AMIF-rahasto, meillä on ISF, sisäisen turvallisuuden rahasto, ja emme ymmärrä enää yhtään mitään siitä, että miten näitä toimia oikeastaan rahoitetaan. Tämä on hyvin hämmentävä. Meillä on näitä valtavia lukuja ihmisistä, joita on pelastettu mereltä, ja kuinka paljon ihmisiä on myöskin kuollut. Ja ihan lyhyesti vielä, te puhuitte näistä rikkomusmenettelyistä. Haluaisimme tästä hieman lisää yksityiskohtia. Haluaisimme tietää vielä lisää näistä. Kiitoksia. Sitten vielä viimeisenä edustaja Voitti. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kysymykset ovat vailla vastausta. Ja komissio ei seiso tumput suorana, ei neuvostokaan. Kyllä järjestetään kokouksia, huippukokouksia, mutta tuloksia vaan ei näy. Täällä sanottiin, että reiteillä viestintää tehostetaan, eli että matkajilla on velvoite rekisteröityä. Herääkin kysymys siitä, että miten tämä käytännössä toimii näillä reiteillä. Jaetaanko siellä jotain lentolehtisiä? Tiedetäänkö todellakin niin tarkkaan, missä nämä salakuljettajat ihmisiä kuljettavat niinkin tarkkaan, että nämä lentolehtiset saadaan vietyä ihmisille? Pitäisikö rahat käyttää paremmin esimerkiksi taistelussa näitä rikollisia järjestöjä vastaan? Ja sitten täällä on sanottu 429 160 000 on siirretty sisäisesti Pitävätkö nämä luvut paikkaansa vaiko ei? Olen aika lailla ymmälläni näistä luvuista ja sanoitte myöskin, että 750 000 ihmistä olisi tullut lokakuuhun mennessä Euroopan Saksasta. Olen kuullut, että syyskuuhun mennessä 800 000, Ruotsista juuri äsken sanottiin, että 190 000, siinä oltaisiin jo rikottu miljoonaraja, joten herääpä kysymys, että mikä on todellinen luku. Johtuko ero luvuissa juuri siitä, että ei-rekisteröityjen määrä on niin suuri. Ja sitten herääkin kysymys myöskin niistä, mitä tapahtuu niille, jotka eivät rekisteröidy laisinkaan. Jos valistustoimintaa halutaan tehostaa, eli että kaikki pitää rekisteröityä, niin pitäisi pohtia myöskin sitä, että mitä sanktioita käytetään, jos ei rekisteröidykään, koska muutenhan tilanne ei muutu miksikään. Kyllä, Mr. Voigt, mm, Kiitoksia oikein paljon. Sitten Rova Sigan, minullakin olisi yksi kysymys teille. Viimeinen kokous, jossa käsiteltiin Balkanin asioita, siellä päätettiin, että luotaisiin 100 000 paikkaa pakolaisille Kreikassa. Ja minun konkreettinen kysymykseni olisi se, että missä, mihin sijoitetaan nämä toiset 50 000 ihmistä. Ja teillä on aino, ainoastaan 10 minuuttia nyt aikaa vastauksille, koska meillä yrittää sitten jatkaa kokosta. Paljon kiitoksia. Mielestäni lisää arvoa tarjoaa juuri tämä keskustelu ja teidän kuunteleminen. Kyllä meidän täytyy jatkossa jatkaa näitä keskusteluja syvällisyyden lisäämiseksi. No, kymmenessä minuutissa yritän sanoa jotain ja kollegani, joka on kentällä toiminut, niin toivottavasti hänellekin voidaan antaa mahdollisuus kertoa asiasta enemmän. Toden totta tilanne on erittäin hankala. Nyt kyse on Euroopan unionin uskottavuudesta. Kyse on myöskin suurimmasta kriisistä kautta aikain. Kaikki sen tietävät. Sisäasiainministeriö, valtioiden ja hallitusten päämiehet tapaavat tuon tuosta ja se osoittaa, että kyse on kiireellisestä tilanteesta. On tärkeää, että me välitämme tärkeän selkeän viestin kaikille. Näin meillä on mahdollisuus ensinnäkin ymmärtää, mikä on tämän hetken valitseva tilanne, eli siihen me pyrimme ymmärtää, mitä tapahtuu. Kuten täällä on jo sanottu, tietoja on vaikka kuinka paljon tilastoja, enemmän kuin lakisalli, ja nyt me yritämme saada jotain tolkkua tähän tilanteeseen, saada selkeää reaaliaikaista tietoa tilanteesta, jotta me voimme reaaliaikaisesti vastata haasteeseen. Toinen kysymys on se, että nämä poliittiset päätökset antavat meille mahdollisuuden tehdä kenttätyötä. Ja kenttätyö on kaiken A ja O. Kyse ei ole mistään helposta tehtävästä eikä helposta tilanteesta, sillä kriisin syyt ovat osittain sisäisiä että myöskin ulkoisia. Kyse on monien seikkojen summasta, joten meidän täytyy nyt vain käyttää tätä poliittista johtajuutta hyväksi, toimia tehokkaasti ruohonjuuritasolla ja pyrkiä varmistamaan, että päästään seuraaviin vaiheisiin ja maahanmuuttoliikkeestä löytyy tämä seuraavakin vaihe. Meillä on olemassa järjestelykeskukset, tämä on konkreettinen asia, niin silti me emme unohda muuttoliikeagenda muita osioita, eli lailliset maahanmuuttovälineet. Dublin, siihen palaan ihan hetken tulottua, Dublinin kehittäminen, yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittäminen, yhteistyön kehittäminen kolmansien maiden suuntaan. Tämä kuulostaa aina samalta toistolta ja toistolta, mutta käytännössä tämä on hyvin konkreettista toimintaa, joka antaa paljon enemmän tulosta aikaiseksi kuin aikaisemmin, joten on tärkeää ymmärtää, että nyt meillä on mahdollisuus hyödyntää tämänhetkistä tilannetta. Ja sitten palautukseen liittyen, siihen en alustuksessani kovinkaan paljon puuttunut. Palautusdirektiivi todellakin, se pitää panna täytäntöön ja tiedät oikein hyvin, että rikkomusmenettelyt ja jäsenvaltioiden yhteistyö kenttätyön toteuttamiseksi, sitä on toteu, tehostettu ja sitten palautustoimit ovat käynnissä ja me, se tietenkin vaikuttaa huomattavassa määrin myöskin palautettavien määrään. Toden totta, tämä liittyy myöskin takaisinottosopimuksiin ja maiden välisiin sopimuksiin, pakotetun ja vapaaehtoisen palautuksen toteuttamiseen – Tällä tiellä nyt olemme. Me käymme kolmasen maiden kanssa vilkasta keskustelua. Lisää tietoa löytyy myöskin eilisen sisäasiaministereiden neuvoston kokouksen pöytäkirjoista. Korkean tason kokouksia on järjestetty Afganistanin, Turkin, Nigerian, Pakistanin ja monien muiden maiden edustajien kanssa – me haluamme osoittaa, että meillä on mahdollisuus parempien tulosten aikaansaamiseksi. Mutta monet asiat liittyvät juuri tähän takaisinottosopimusten toteuttamiseen. Voin vain toistaa sen, että kyllähän me tiedämme, minne rahaa virtaa. Meillä on olemassa kansallisia ohjelmia, niiden perusteella sitten rahat johdetaan eri paikkoihin. Mitä tulee hätätilanteeseen, meidän täytyy tietenkin puuttua hätätilanteeseen. Ja sitten kun viittasitte tähän Afrikan erityisrahastoon ja miten me olemme pyytäneet jäsenvaltiota osallistumaan tähän toimintaan, jäsenvaltiot siinä vaiheessa, kun he näkevät, miten konkreettisia toimia voidaan toteuttaa afrikkalaisten kumppaneiden kanssa, niin kyllä varmaankin haluavat investoida tähän toimintaan, koska sitä kautta myöskin jäsenvaltiot kykenevät ratkaisemaan ongelmia, eli investoidaan ohjelmiin, jotka tuottavat todellisia tuloksia. Ja sitä kautta varmaankin mielenkiinto tämmöisiä rahastoja kohtaan kasvaa. Keskeisin viestinne oli täällä myöskin se, että tiedot eivät ole päivitettyjä Tämä on siis lokakuun 14. päivä annettu tiedonanto. Toden totta, tiedot muuttuvat päivä päivältä. Alustuksessani totesin, että jos minun pitäisi teille nyt antaa teille tarke, tarkat luvut uudelleen sijoittamiseen liittyen, niin 105 000 Italiasta on siirretty Suomeen, Ruotsiin, Ranskaan ja Espanjaan. Meillä on olemassa konkreettisia lukuja ne voimme teille antaa, ja Kreikasta 30 Luxemburgiin. Mitä tulee sitten virastojen mukanaoloon, niihinkin liittyvää tietoa on olemassa. Mitä tulee uudelleen sijoittamiseen, niin muistan sisäisiin siirtoon liittyen muistutettakoon, että hiljattain me toteutimme ensimmäisen pilottihankkeen et Malta. Silloin kriisi oli päällä ja muistan, että, että silloin kun keskustelitte meidän kanssamme ja Jason kanssa keskusteltiin, niin oli aika lailla hankalaa lähteä toteuttamaan tätä pilottihanketta. Ei siitä syystä, että jäsenvaltiot eivät olisi olleet solidaarisia, vaan syytä oli myöskin se, että ne oli käytännön ongelmia täytäntöönpanon puolella. Ainakin silloin, vaikka kriisi ei ollut pahimmillaan, niin ei haluttu toimia. Eli silloin annettiin esimakua siitä, miten hankalasta kysymyksestä on, kun puhutaan sisäisestä siirrosta. Mutta kun kriisi on päällä ja kun me yritämme tehdä yksissä tuumin työtä ja olemme solidaarisia, niin sitä kautta voimme, voimme saada nämä työt kantamaan hedelmää. Näin voimme saada todellisia tuloksia sisäisen siirron osalta aikaiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa me emme tienneet tai voineet odottaa sitä, että täytäntöönpano kestää näin pitkään. Tärkeintä oli, että me keräsimme kokemuksia tämän ensimmäisen vaiheen aikana. Arvoisa rouva puheenjohtaja, minä toivoisin, en voi vastata muihin kysymyksiin, mutta minä todellakin haluaisin antaa viiden minuutin puheenvuoron kollegalleni, joka kävi paikan päällä katsomassa, eli yks, oikeudellisen yksikön päällikkö, hän kävi Kreikassa viisi minuuttia, juu. Hänellä on ensikäden tietoa. Hän kävi Kreikassa silloin, kun lähdettiin luomaan järjestelykeskusta. Hän voi kertoa teille jotain aiheesta ja näin vastaa myöskin teidän kysymyksiin, ainakin osittain. Mr. Sagan, Mr. Sagan, please. Excusez-moi, Madame Spinelli, on va écouter d'abord notre collègue. Ouais. Okay, thank you very much, uh, uh, Madame la Présidente. My name is... Kiitoksia. Johdan maahanmuuttokysymyksiä sisäasioiden pääosastolla ja kävin Kreikassa katsomassa hotspot Järjestelmä. Olen tehnyt tietoa Kreikasta, en pysty puhumaan Italiasta, sille on omat henkilönsä. Italia voi, tilannetta voidaan vi, verrata Italiaan, mutta erona on se, mistä Spinellikin puhui, eli että Kreikka on todellisissa taloudellisissa ongelmissa. He eivät pysty maksamaan rahoja ennakkoon ja siksi tarvitaan komission toimia tilanne on hankala. Kreikka on kantanut kovasti vastuuta. Se on käyttänyt pitkän, pitkän aikaa rakenteiden aikaansaamiseksi ja rahan tavallaan nyt hukkaan, mutta nyt varoja on. Olemme tehneet tai sijoittaneet rahoja tälle pankkitilille, 33 miljoonaa euroa, jota Kreikka voi käyttää niin pian kuin mahdollista. Eli yksi suurimmista ongelmista näyttää nyt löytäneen ratkaisun, vaikkakin aika myöhään. Järjestelykeskusten toiminnasta olen ollut paikalla monta kertaa ja teidän on muistettava näistä keskuksista niiden perustoiminnot. Ensinnäkin rekisteröinti, tunnistaminen ja henkilön, kolmannen maan henkilön sormenjälkien ottaminen näissä ensimmäisissä vastaanottomaissa ja sitten toiseksi majoittaminen. Nämä ovat nämä toiminnot. Ja tilanne Kreikassa on se, että on yksi järjestelykeskus Lesboksen saarella, joka on lähestulkoon täynnä, ja neljä muuta keskusta Turkin rajalla – joita ollaan kehittelemässä ja tässä määräaika on marraskuun loppu. Yleisesti ottaen rekisteröinti toimii Kreikassa hyvin, mutta mm, tarpeeksi hyvän majoituksen järjestäminen on hankalaa. Maahantulijat eivät voi lähteä saarilta veneillä minnekään, mikäli rekisteröintiä ei ole tehty. Kreikan viranomaiset valvovat tätä ja samoin Frontex – Eli he valvovat suuria aluksia, jotka vievät ihmisiä mantereelle. Kiitoksia. Meillä on erityiskokous näistä järjestelykeskuksista vielä, joka pidetään sitten seuraavan live-valiokunnan kokouksen yhteydessä. Pahoittelen, että meillä ei ole tämän enempää aikaa tänään, mutta kiitoksia, että olitte mukana täällä. Ja hyvät kollegat, mennään sitten kohtaan seitsemän esityslistalla. Tämä on asiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Ja me olemme jo jonkun aikaa käsitelleet tätä Libe-valiokunnassa 10.11. viime vuonna käsiteltiin tätä ja nyt meillä on sitten toinen käsittely käynnissä. Edustaja Metsola on jo paikalla ja pyytäisinkin, että kertoisitte muutamalla sanalla tästä. Nibda billinajt. Kiitoksia puheenjohtaja. EASOlla on mielestäni Euroopan turvapaikkapolitiikassa keskeinen rooli ja siksi meidän tulisi vahvistaa virastoa entisestään, jotta se pääsee tavoitteisiinsa. 49 artikla EASON säännöissä puhuu siitä, minkälaisia sääntöjä tarvitaan Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osalta, jotta ne voivat olla mukana viraston työssä. Nämä maat tuovat oman ulottuvuutensa EASON työhön erityisesti mitä tulee jatkuvuuteen ja tiedon keruuseen. Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt sopimusten hyväksymisen Norjan ja Liechtensteinin kanssa ja live-valiokunta on äänestänyt Islannista ja sopimus on määrä allekirjoittaa ennen kuin tämä menee täysistuntoon. Valiokunta on myös lykännyt Sveitsiä koskevaa äänestystä viime vuotisen kansanäänestyksen takia. Sveitsi on jäsenenä Dublinin järjestelmän kautta ja järjestelyt Sveitsin ja EUn välillä tuovat lisäulottuvuutta EASun toimintaan. Sveitsi on ilmoittanut haluavansa olla mukana vapaaehtoisesti EUn ohjelmissa. Tähän liittyy 1500 henkilön sisäinen siirto ja vielä jatkossa 519 henkilön. Ja täytyy muistaa, että tilanne maahanmuuttokysymyksessä on muuttunut viime aikoina, viime vuosien verrattuna. Sveitsi on ollut mukana siis epävirallisessa muodossa. Se on auttanut Italiaa esimerkiksi vastuukysymyksissä. Tällä sopimuksella voidaan kuitenkin muodollistaa EASON ja Sveitsin välinen toiminta, antaa sille jatkuvuutta oikeissa asioissa ja näin voidaan ylipäätään yhtenäistä eurooppalaista maahanmuuttojärjestelmää, turvapaikkajärjestelmää. Suosittelisin, että menemme eteenpäin tässä asiassa Toivottavasti kollegat hyväksyvät tämän lähestymistavan. Odotan innolla kommentteja ja annan teille sitten lopulliset loppureaktioni. Silvi Guillaume, kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Silvi Guillaume, varjoesittelijä sitten seuraavaksi. Kiitoksia. Roberta siis ehdottaa sitä, että tämän asian käsittely saataisiin päätöksen ja neuvot keskustelut tästä järjestelyasiakirjasta. Ne eivät, nämä kaikki neuvottelut eivät ole kovinkaan rauhallisesti sujuneet, mutta täytyy muistaa, että tämä itse asiassa tuo esille niitä epävarmuuksia, joita asiaan liittyy. Ja pitää muistaa myöskin se lähtökohta, mitä tätä käsitellään. On hyvä käsitellä tätä kansanäänestyskysymystä erittäin selkeällä tasalla Euroopan unionin ja Seitsin välillä. Meillä on erilaisia yhtymäkohtia. No kuitenkin tätä asiaa käsittely on lykätty, kun on ollut erimielisyyksiä tästä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Sata, yli 100 000 Sveitsin kansalaista on allekirjoittanut aloitteen, jotta päästäisiin tästä jumitilanteesta eteenpäin Sveitsin ja Euroopan unionin välillä. Tiedämme, että tästä puuttuu oikeudellista varmuutta ja selkeyttä, ja tämä tilanne ei ole tyydyttävä. Olisi hyvä ottaa pragmaattisempi lähestymistapa tähän, aivan kuten edustaja Metsola sanoi, ja me vapaaehtoisesti suostuneet olemaan mukana tässä uudelleen siirto- ja uudelleen sijoittamismenettelyssä. Ja EASO Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto toimii yhteistyössä Sveitsin kanssa ja tämä varmasti tuo paljon ratkaisuja tai ratkaisun avaimia tähän pakolaiskriisiin. Mutta tässä ei kuitenkaan pidä antaa tällaista ikään kuin tyhjää shekkiä, vaan tässä pitää toimia hyvin varovaisesti ja reaktiivisesti myöskin, koska pitää ottaa huomioon, että äänestyksen tulokset olisivat Euroopan perusoikeuksien mukaisia. Kiitoksia sitten edustaja Bersia. Niin, minä oikeastaan puhun hieman samantyyppisesti kuin Silvi Gion tässä puhui. Hyvä, että tämä asia on tullut uudelleen esille. Olisi hyödyllistä, että tieto liikkuisi hyvin, varsinkin kun ollaan varjoesittelijöitä ja kun käsitellään tätä asiaa kokouksessa. No, kuitenkin tämä asia poistettiin esityslistalta kansanäänestyksen vuoksi ja sitten otettiin uudelleen käsittelyyn. Ja olen samaa mieltä näistä eri huolenaiheista. Aivan kuten ja Metsola sanoi, Sveitsi on Schengenin yhteistyössä mukana ja myöskin Dublinin yhteistyössä mukana. Ja pitäisi toteuttaa näitä vaikutuksen arviointia kansanäänestyksestä ja katsoa, mitä eri tulokset tarkoittavat meille. Minä kyllä olen hieman vielä tässä epäilevällä kannalla. Pitää ottaa tietysti pragmaattinen lähestymistapa ja meillä pitäisi olla kyllä enemmän tietoa siitä, että mitä Sveitsin viranomaiset aikovat tehdä ja mitkä ovat todelliset vaikutukset tästä kansanäänestyksestä. So, thank you, Chairman. Um, Edustaja Kelpa. We should, uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Meidän ei pitäisi sveitsiläisiä lähteä kritisoimaan. Mehän tiedämme sen, että Sveitsi on ollut mukana soveltamassa unionin säännösten monia osia sopimusten pohjalta viimeisten vuosien aikana ja aika lailla positiivisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Unioniin Sveitsi ei kuitenkaan kuulu, mutta siitä huolimatta yhteistyöstä on ollut vuosien saatossa paljonkin hyötyä, joten ei kannattaisi siis Sveitsiä kritisoida. Jos sallitte, niin olen pitkälti samaa mieltä kollega Metsulan kanssa tilanteesta. Yhteistyön merkitys on keskeinen, erityisesti EASON suhteen. EASO on yksi niistä virastoista, joka toimii tällä hetkellä kriisin aikana hyvin. Olisi varmaankin järkevää toimia näin. Dublinin yhteydessä Sveitsi on ollut mukana. Ja kyllähän me haluamme, että Dublin toimii jatkossakin tehokkaasti. Tämä on mielestäni hyvä asia, mitä ollaan suunnittelemassa. Ja kyllä, ainakin minun ryhmäni tätä tukee ja tukee myöskin Sveitsin positiivista lähestymistapaa. Kiitoksia. Edustaja Wikström seuraavaksi. Kiitoksia. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun puhun ruotsia täällä valiokunnassa, ainakin tänä vuonna. Mutta tilanne omassa maassani on nyt sellainen, että on turvauduttava oman äidinkielen. Yhteistyö Sveitsin kanssa nyt sitten ja osallistuminen näihin ohjelmiin. Tämä on osa yhteistyötä, jota Sveitsi tekee EUn kanssa ja meidän tulisi suhtautua myönteisesti siihen, että Sveitsi voi tukea EASOta, EASOa ja ryhmääni ja minä tuemme Rova Metsälaa täysin. Yhteistyöstä on aina hyötyä ja se helpottaa ja edesauttaa meidän kaikkien asemaa näinä päivinä. EUn tulisi suhtautua hyvin myönteisellä tavalla siihen, että Sveitsi liittyy tähän niin, että voidaan todella käydä vuoropuhelua. Me toivomme entistä enemmän maahanmuuttokysymys yhteistyötä, emme vähempää. Se, mitä Euroopassa nyt näemme, on, että yhteistyö hajaantuu, ja tämähän olisi nyt vain myönteinen esimerkki. Esittelijä on pysynyt, pyytänyt puheenvuoron, mutta Metsola vain kaksi minuuttia annan. Haluaisin kiittää kaikkia teistä, kaikkia teistä, jotka kommentoivat tätä asiaa. Ja lisäksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka tekivät kanssani yhteistyötä me kaikki teimme yhdessä töitä viime kaudella ja haluaisin kiittää kaikkia myöskin kärsivällisyydestä tämän asian käsittelyssä. Ja haluaisin selventää yhtä asiaa. Verjali sanoisin, että me lähettimme kaikille varjoesittelijöille meidän poliittisen ryhmämme kannan ja odotimme vastausta, oli se sitten kielteinen tai myönteinen. Olen kuitenkin nyt merkinnyt ylös, että meidän pitäisi vielä tehdä tiiviimpää yhteistyötä varjasettinen kanssa. No niin, hyvä, hyvät kollegat. Sitten seuraava kohta esitys listalla 7.1, eli olettama ja oikeutta olla läsnä rikosoikeudessa koskevien tiettyjen näkökohtien vahvistaminen. Kyseessä on neuvot neuvottelut, keskustelut direktiivissä, jolla pyritään vahvistamaan tiettyjä asioita rikosoikeuden käynnissä olettamaan esimerkiksi. Ja tämä liittyy viimeiseen direktiiviin, joka on käsittelyssä Euroopan unionissa. Tässä käsitellään esimerkiksi todistustaakkaa, vaikenemisoikeutta tai tuomioita sellaisissa tapauksessa, että asianomainen ei pääse oikeuteen. Ja viisi kolmikanta neuvottelua on käyty. Viimeinen 27.10. Ja siinä saavutettiin sopimus ja Koreper vahvisti sopimuksen 4.11. Ja meillä on tulossa äänestys tästä asiasta valiokunnassa tänä iltapäivänä. Anna nyt puheenvuoron ystävä Natali Grispekille, joka on esittelijä tässä asiassa ja hän esittelee meille neuvottelujen tilan. Haluaisin onnitella häntä. Hän on tehnyt oikein hienoa työtä tämän asian parissa. Ja nyt edustaja Krispek saa kertoa meille tilanteesta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että voin kertoa teille, että tämän pitkän työkuukauden jälkeen on päästy yhteisymmärryksen tästä sopimuksesta syyttömyysolettamasta viidennessä kolmikantaneuvottelussa pääsimme parlamentin ja neuvoston välillä yhteisymmärrykseen ja viime viikolla 4.11. Koreper sitten hyväksyi tämän sopimuksen. Ihan nopeasti kerron teille neuvottelujen käynnissä. 2013 komissio esitti lainsäädäntöpakettinsa tästä asiasta ja siinä puhuttiin esimerkiksi syyttömyysolettamasta, ja noin vuosi tämän jälkeen neuvosto sitten hyväksyi tämän menettelyn 2015 vuoden maaliskuussa meidän valiokuntamme myöskin hyväksyi kannan tästä ja sitten nopeasti käynnistettiin kolmikanta neuvottelut huhtikuusta heinäkuuhun käytiin keskusteluja Latvian ja Luxemburgin puheenjohtajakaudella ja päästiin hyvin nopeasti eteenpäin tässä liittyen tästä periaatteesta, syyttämisolettamasta ja myöskin tästä soveltamisalasta ja rakenteesta ja myöskin tästä edellisestä vanhasta periaatteesta. Myöskin otettiin uusi artikla, jossa käsiteltiin näitä epäiltyjä tai syytettyjä ja heidän asemansa. Ja paljon ö, myöskin oli vielä eriviä mielipiteitä eri asioista, esimerkiksi oikeudesta saada tietoa, vaikenemisoikeuksista ja myöskin tuomioista sellaisissa tilanteissa, että asianomainen ei pääse oikeuteen. Ja neljäs neuvottelu käytiin sitten syyskuussa ja siinä muotoilin äh, tällaisen sopimuksen yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitän paljon varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä ja tuesta. Tämä työ oli erittäin tärkeä ja saimme sitten aikaiseksi lopullisen ehdotuksen, jotta pääsimme eteenpäin tässä ja saimme aikaiseksi sopimuksen. Kolme prioriteettiasiaa. Se, että 5.2 poistetaan tästä. Tämä liittyy todistustaakka-asiaan, tämä oli tärkein asia meille. Ja myöskin äh, vaikenemisoikeusasiat ja myöskin nämä kidutustapaukset ja puhuttiin myöskin tästä artiklasta 5, joka oli erittäin tunnettu. Ja viimeisessä kolmikantaneuvottelussa sitten keskustelin näistä ja saavutettiin ymmärrys. Ja esimerkiksi soveltamisala artikla 2, siinä saimme määritelmän ää, määräaikaiselle soveltamisalalle, joka liittyy syytettyihin epäiltyihin direktiiviä ei sovelleta moraalihenkilöihin, vaikka tämä syyttämisotettama otetaan huomioon, ja kyseessä ei ole... No sitten artiklassa neljä syyttömyysolettama. Saimme tästä selkeämmän määritelmän aikaisesti, jotta sitten, ja tässä myöskin viitattiin artiklaan 10 ja niin tämän artiklan soveltamatta jättämiseen ja myöskin saimme no, hieman heikkoja tuloksia joiltain osin verrattuna siihen, mitä halusimme alun perin saada aikaiseksi. Halusimme hieman vahvemman kannan tähän ja se, että otetaan huomioon erilaiset oikeuskäytännöt eri valtioissa. No sitten epäiltyjen tilanne ja asema. No, tämä oli todellinen voitto parlamentille. Saimme tähän hyvän ehdotuksen läpi. Eli henkilö jota epäillään, häntä, hänellä on vahvempi asema oikeuden edessä. No sitten todistustaakan osalta saimme selkeämmän eh, tekstinsä ja myöskin selkeän viittauksen Ja myöskin 6 ja 7 artikkeli, vaikenemisoikeus, siinä saimme läpi ehdotuksia, joita pyrimme. Ja myöskin, no me hyväksyimme sen, että poistettiin tästä kohta siitä, että oikeuteen olla tekemättä yhteistyötä. Neuvoston argumenttina oli se, että tiettyihin asioihin oli jo lainsäädäntötekstiä muissa direktiivissä. Ja myöskin tämä yhteistyöhenki epäiltyjen osalta otettiin huomioon tässä tekstissä. Ja me saimme tiettyjä asioita läpi, esimerkiksi tämä vaikenemisoikeus oli meille todellinen voitto. Ja myöskin tiettyjä määräyksiä poistettiin, jotka heikentävät tätä tekstiä. Ja myöskin se kappale poistettiin ja sanottiin, että tietyn henkilön vaikenemista voidaan käyttää tätä henkilöä vastaan. Sitten artikla 8, eli henkilö, joka ei pääse oikeuteen paikalle. Ja artikla 3, artikla 8, sen kolmatta kohtaa vahvistettiin, eli kyseessä sai tuomio sellaisessa tilanteessa, että asianomainen ei pääse oikeukseen No, tällä hetkellä kappale 10, sen toinen kohta on otettu mukaan. Siinä viitataan esimerkiksi kansallisiin menettelyihin todistusaikakysymyksissä ja myöskin oikeu- viitataan oikeuteen saada puolustusta ja niin edelleen. Ja saimme oikein hyvät kappaleen, kappaleet tähän. Ei me välttämättä saaneet läpi kaikkea, mitä halusimme, mutta kuitenkin painotan tässä niitä vahvuuksia, joita saimme. Myöskin nämä kidustuskysymykset. Tämä on ensimmäinen teksti Euroopan unionin lainsäädännössä, jossa viitataan selkeästi tähän kidutustilanteeseen oiseiden puhutaan siis näistä asioista, näistä menettelyistä selkein sanoin. Ja tämä available-termi poistettiin artiklassa 3, koska on olemassa muita tekstejä, jotka ovat vastaavia, jossa tämä mainitaan. Sitten 11a-kohta on uusi artikkeli, joka otettiin tähän mukaan. Ja siinä puhutaan direktiivin täytäntöönpanosta ja sitten 13 artikla. Siinä puhutaan näistä määräajoista, joiden sisällä direktiivi pitää ottaa käytön. Kiitoksia oikein paljon kaikille. No, minä käytin nyt yli kaksi minuuttia tähän puheenvuoroni, mutta olemme kyllä tyytyväisiä tähän sopimukseen. Ja on hienoa, että meillä on tämä lainsäädäntö. Tietysti paljon näitä periaatteita on rikottu aikaisemmin Euroopassa, eli syyttämysolettama on rikottu paljon, ja siksi on erittäin tärkeää, että saimme aikaiseksi tämän sopimuksen ja yhte- pääsimme yhteisymmärrykseen, ja voimme ehkä sitten olla mukana laatimassa EUn tiekarttaa liittyen näihin asioihin ja voimme luoda Eurooppaa, jossa kunnioitetaan ihmisten oikeuksia enemmän. Ja haluaisin lämpimästi kiittää varjoesittelijöitä. Teimme tiivistä yhteistyötä ja Birgit, Laura, Jan, Denis, Denis ja Kasimir. Oikein paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin neuvostolle, ensinnäkin Latvian puheenjohtaja valtiolle ja myöskin Luxemburgin puheenjohtaja valtiolle. Kiitoksia oikein paljon työstä, jota tehtiin hyvinkin tiiviisti. Tämä oli kiinnostava hanke. Ja myöskin Euroopan komissiolle kiitokset tuesta tässä työssä. Tämä oli yhteistyötä, myöskin yhteistyötä meidän valiokuntamme sisällä. Kiitoksia. Euh, Kiitoksia oikein paljon. Sitten kahdelle kollegalle, Gailalle ja Sakelalle puheenvuorot, mutta ihan pari minuuttia, koska meillä on nyt PETI-valiokunnan kanssa pidettävä kokous tulossa. Kiitos. Halusin onnitella Natalie Griesbeckia ja sanoa kaikille, että esittelijämme on suhtautunut asiaan innokkaasti, intohimoisesti ja tehnyt hienoa työtä vaikeissa neuvotteluissa. Teksti on nyt mielestäni tasapainoinen ja siinä on mukana parlamentin päätavoite tällä todella taataan olettama, eikä vaaranneta tuomioistuin menettelyitä. Mielestäni teksti on hyvä. Ja tämä on ainoastaan sen ansiota, että meillä oli erinomainen esittelijä. Sillä, madame president, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää oikein lämpimästi edustajaa Grisbeckia hänen tekemästään työstään. Olen kiinnostuneena tässä kuunnellut hänen esitystään. Tässä on sellaisia yksityiskohtia ja erityisesti liittyen siihen artiklaan, jossa puhutaan tuomioista sellaisessa tapauksissa, että asianomainen ei pääse oikeukseen. Haluaisin tietää tarkasti, että minkälaisia tuloksia tästä neuvottelusta saatiin, kun ajatellaan, että miten toimitaan tapauksissa, että asianomainen ei ole oikeudessa mukana. No ymmärsin kyllä, että tähän viitattiin ja hieman kriittisesti puhuttiin tästä artikla 5 kompromissista. Haluaisin tietää ihan täsmälleen, että mikä kompromissi tästä saatiin aikaiseksi. Kiitoksia edustaja. Ja nyt seuraava kohta. Seuraava kohtaa käsitellään yhdessä PETI-valiokunnan kanssa, eli vetomusvaliokunnan kanssa. Ah niin, haluatteko vastata nyt tähän kysymykseen vai ehkä myöhemmin? Aivan kuten haluatte. No ihan lyhyesti minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kinkakallille ja kollegoille näistä puheenvuoroista ihan nopeasti, koska meillä ei ole aikaa. Hyvät kollegat, halusitte vastauksen liittyen näihin tuomioihin, jos asianomainen ei pääse oikeuteen. Artikla 8, artikla 8, sen osalta tämä oli hyvin selkeä asiaa. Tämä oli tiukka neuvottelu, kun ajateltiin, mikä kanta neuvostolla oli. Me ajattelimme, että tällainen käsittely oikeudessa vastaajan poissaolosta huolimatta ei olisi mahdollista, ellei tälle henkilölle olisi ilmoitettu tuomion sisällöstä. Eli pitää, henkilölle pitää kertoa näistä eri toimenpiteistä, jotka joka valtio pitää toteuttaa. Eli pitää tiedottaa asioista, koska on paljon sellaisia tilanteita, että henkilö, jota epäillään tai jota etsitään, järjestää oman pakonsa ja poissaolonsa. Eli valtion pitää tiedottaa henkilölle ja tällä henkilöllä pitää olla automaattisesti käytössään asianajaja, Eli tämä henkilö ei voi olla ottamatta käytäntä asianajaja. Eli tällaisia periaatteita oli ja pyrimme löytämään tasapainon, kun ajatellaan tätä tahoa, joka järjestää tämän henkilön poissaolon tai paon ja poissaolon oikeuden edestä. Ja jos sitä haluttiin erottaa se sellaisesta tapauksesta, että henkilölle ei ole voitu tiedottaa asioista. Mutta nämä olivat nämä kaksi elementtiä.